Ogłaszam wyniki głosowania w ramach wyboru wiceprzewodniczącego. Nyt haluaisin julistaa varapuhemiehen vaalien tulokset. 701 jäsentä osallistui äänestykseen. 17 ääntä töitiin ja ääniä oli yhteensä 683 ja ehdottoman enemmistön varten 343 ääntä. Ääniä annettiin seuraavalla tavalla. Angelilli 277 ääntä, Durand 268 ääntä, Mihon Tovaskaminski 194 ääntä, Silvana Kohmerin 148 ääntä, oli Kratsa Tsakaropolu 355 ääntä. Stavros Lambrinidis 348 ääntä. Edward McMillan Scott 237 ääntä. Miguel Angel Martinez Martinez 330 ääntä. Giovanni Pitella 360 ääntä. Dagmar Rothberend 299 ääntä, Libor Rocek 294 ääntä, Paul Schmidt 266 ääntä, Alejo Vidal Quadras 332 ääntä, Diana Wallis 303 ääntä, Rainer Wieland 267 ääntä. Seuraavat ehdokkaat ovat saaneet ehdottoman enemmistön. Giovanni Pitella, Rodi Gratsatsakarofulu ja Stavros Lambrinidis. Haluaisin vilpittömästi onnitella heitä. jedenaście miejsc 11 miejsc w ramach wyboru wiceprzewodniczących pozostaje do obsadzenia. 19 varapuhemiehen paikkaa on vielä jaossa. Yksitoista paikkaa meillä avoinna, eli äänestämme vielä toisen kerroksen. Jos ei ole muita mielipiteitä, niin vahvistamme nämä ensimmäiset läpimenneet ja istunto keskeytyy kymmeneksi minuutiksi ja voitte äänestää uudelleen. Eli pidämme 10 minuutin tauon ja pyydämme, ette lähde salista. koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Kollegat, jatkamme istuntoa. Euroopan parlamentin, parlamentin istunto jatkuu. Meillä on ehkä vielä kolmas äänestyskierros. Ja sitten tänä iltana ehdotetaan tätä, joten älkää nyt hävitkö mihinkään, koska 7,5-8 maissa on sitten kolmas äänestyskierros. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin, että ääntenlasket menevät paikoilleen. He itse äänestävät viimeisinä. Teille on annettu äänestyslipukkeet. Käyttäkää vain näitä lipukkeita ja laittakaa ruksi sen nimen viereen, jota haluatte äänestää. Eli 11 varapuhemiestä vielä äänestetään. 11 voi äänestää, joten te merkitsette sen merkitsette vain 11 raksia eikä yhtään enempää. Jos haluatte tehdä korjauksia äänestyslipukkeeseen, niin pyytäkää ääntenlaskijalta uusi lipuke ja sitten vanhat hävitetään. Ja kaikki muut tapaukset mitä ja laittakaa äänenne kirjekuoriin. Äänestys alkaa. Okay, okay. Uh, uh, Mr. Kolik, Leichtfried, please. Herra Kolik, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia uh, puhemies, mutta teidän, uh, teidän perusteellisen selityksenne takia uh, kysymykseni on nyt aivan turha. Kiitoksia. Okei, okay, dziękuję bardzo. Kiitoksia